muistuttamaan teitä siitä, että kollega Ferreira on kylläkin mietinnön laatia, mutta hän ei valitettavasti päässyt paikalle, joten puheenvuoron saa edustaja Kotos. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, valitettavasti esittelijä Joao Ferreira ei voi olla paikalla tänään ja siitä syystä minä esittelen hänen puolestaan tärkeimmät näkökohdat mietinnössä. Ensinnäkin mietintö tarkastelee komission kertomusta innovointiin liittyen sinisessä taloudessa niin, että meriä, altameriä käytetään tehokkaalla tavalla työpaikkoja saadaksemme. Komission tekstissä on paljon parantamisen varaa, koska sen toimintakenttä on kovin suppea eikä se kata kaikkia aloja. Siksi mietinnössä on lisätty seikkoja me emme ole juurikaan tyytyväisiä niihin leikkauksiin, joita on tehty julkisissa varoissa innovointiin ja tutkimukseen. Tutkimus on kuitenkin paljolti perustunut julkiseen tukeen ja se on ehdottoman tärkeä ja on edelleen tärkeässä asemassa. Toisin sanoen leikkaukset talousarvio varoissa innovointiin horisontti 2020 ohjelmassa komissionoituksen mukaan ovat kovin valitettavia. Sininen talous tarvitsee taitoja, uusia työpaikkoja ja mietinnössä onkin otettu esille useita asioita, joissa on vielä ponnisteltu. että taloutta voitaisiin kehittää. Näin voitaisiin todellakin tarjota uusia mahdollisuuksia myös naisille tai huonommassa asemassa olevilla yksilöille työpaikkoja luotaessa. Eli me tarvitsemme sinisen talouden hankkeisiin rahoitusta. Me tarvitsemme kokonaan uuden foorumin, jossa kaikki kansalaiset voisivat olla mukana. Lisäksi komission täytyy myös tarjota innovointia sinistä taloutta varten rahoitusta nimenomaan perustutkimusta ajatellen. Sielläkin täytyy tietoja ja taitoja kehitellä, tukea pk-yrityksiä, sosiaalista taloutta ja sosiaalisen talouden yrityksiä, tarjota koulutusta, vähentää köyhyyttä saaristoalueilla, kehittää uutta tekniikkaa, luoda energiayhteyksiä ja tarjota myös rannikkoalueille uusia palveluita, suojella ympäristöä, käyttää innovoivia tuotteita, palveluita ja synergiaa. Hyvät kollegat, investoinnit siniseen talouteen joutuvat huomioimaan myös ekologiset kysymykset. Voimavarojen käytettävä tehokkaalla tavalla. Kiertotalous, suojelu, rannikkoalueiden suojelu, meriympäristön suojelu, ylipäätään ja voimavarojen tehokas käyttö ovat tärkeässä asemassa komission huomiota tämä jo laaditussa tekstissä. Lisäksi on tarvittava myös tämän suuntaisia tukiohjelmia. Toisin sanoen me tarvitsemme rahoituspuitteet, jotta innovointi saisi uutta puhtia, luoda uusia mahdollisuuksia sinisessä taloudessa ja näin luoda myös työpaikkoja. Tämä helpottaa myös nykyisten varojen käyttöä muun muassa rakenrahastossa julkiset tahot, paikalliset yksiköt ja niin edelleen voisivat auttaa kansalaisjärjestöjä ja PK-yrityksiä. Totta kai me tarvitsemme hyvää tiedottamista ja tietojen jakamista. Julkinen rahoitus on aina ollut tärkeässä asemassa sinistä taloutta kehitettäessä, jotta voidaan hyödyntää sen kaikkia mahdollisuuksia. Eli julkista rahoitusta on lisättävä Me emme voi pelkästään tukeutua yksityisen rahoitukseen, tarvitsemme todellista julkista rahoitusta, jotta voitaisiin luoda uusia mahdollisuuksia merialueilla. Huomioida kuitenkin myös rannikkoalueiden ja ympäristön suojelun. Kaikki tämä on mietinnössä huomioitu ja minä kehottaisin kollegat, että äänestätte mietinnön puolesta, jotta me saamme uutta pontta Euroopan sinisen talouden politiikalle. And thank you very much. One minute. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Moraes, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä mietintö on todellakin hyvin mielenkiintoinen ja siinä puututaan merkittävään asiaan. Sininen talous pitää sisällään hyvin paljon erilaisia aloja, kalastus, vesiviljely, erilaiset meri, politiikkaan liittyvät toimet, maatalous ja niin edelleen. Tämä täytyy perustua innovaatioon ja uuteen teknologiaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy tukea pk-yrityksiä ja meidän täytyy tukea laadukasta toimintaa. Täällä on mainittu myös uusiutuvat energialähteet ja paikalliset aloitteet. Tämä johtaisi uusien työpaikkojen ja uusi, luomiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Me tarvitsisimme tätä varten tukea talouspolitiikalle ja kohesiopolitiikalle kaikkialla Euroopassa. Tämä puolestaan tarkoittaa parempaa yhteistyötä työtä alueiden ja paikallisten viranomaisten kanssa. Esimerkiksi rakennerahastojen ja aluekehitys- ja sosiaalikehitysrahastojen kautta. Kiitos ja seuraavan edustaja Jakovic. <clears throat> Paljon kiitoksia rouva puhemies. Kun puhutaan sinisestä taloudesta, niin me voisimme käsitellä siinä yhteydessä monia asioita, sillä kyse on hyvin laajasta aihealueesta. Kroatia, kotimaani, sieltä löytyy Adrianmeri ja sinisellä taloudella on keskeinen merkitys kokonaistaloudellisesti. Mutta saaneen korostaa laivanrakennustoimintaa. Komission jäsen Timmermans, Euroopan unionin täytyy käyttää julkisia varoja ja kansallisia varoja, eli hallitukset innovoinnin ja tutkimuksen kautta rahoittavat rakennustoimintaa. Eli kyse on eurooppalaisesta tuotteesta, kun puhutaan laivoista, joka koostuu tuotteista ja osista, jotka tulevat eri jäsenvaltioista. Meidän täytyy muistaa aina laivanrakennusteollisuus, koska sillä on keskeinen työpaikkoja luova merkitys ja toivottavasti tämä säilyy jatkossakin. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Maragal, yksi minuutti. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Me pyydämme tässä mietinnössä komissiolta intensiivistä työtä tässä on hieman yksinkertainen lähestymistapa ollut. Tarvitaan paljon suurempaa kunnianhimoa ja vaativuutta komission työhön. Me puhumme nyt yhdennetystä lähestymistavasta, joka lähtee liikkeelle kestävyydestä. Se on tässä keskiössä. Halutaan välttää perinteiset vaarat, joita on nähty. Itse komissiokin joskus meille näitä toimintalinjoiksi tarjoilee. Meidän täytyy puhua siis siitä roolista, joka Euroopalla täytyy olla, koska tähän mennessä koordinointia, koordinointi on ollut puutteellista. Me tarvitsemme enemmän johdonmukaisuutta. Ajatellaanpa vaikka vesiviljelyä ja kestävyyttä tai syvänmeren ö, toiminnassa hyvää koordinointia. Emme voi toistaa menneisyyden virheitä. Emme maalla emmekä merellä. Meret tarvitsevat meidän järkevää, hyvää strategiaamme. Kiitos. Kiitoksia seuraavana edustaja Ar- Yksi minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. Yksi suurimmista ongelmista kai viiden minuutin keskustelussa on, ettei oikein voi aihetta kunnolla käsitellä. Siellä on 31 sivua ja 60 sekuntia puhua. Olen samaa mieltä, että aaltovoima on tärkeässä asemassa, mutta myös tuulivoima. Parempi ensin tutkia kunnolla ja miettiä kustannuksia sitten ottaa käyttöön uutta tekniikkaa eikä toisin päin. Nyt ollaan siihen suuntaan menossa, että aaltovoimaa voidaan käyttää ja pitäisi tutkimusta jatkaa siinä. Ottaisin esille vielä yhden seikan, kun aikaa nyt on ehdotus siirtyä nesteytettyyn maakaasuun ympäristöpaineen selvittämiseksi. Nyt on kuitenkin tullut tietoja, että tarvitaan enemmän kuin yksi muutosta alalla, ainakin meidän maassamme. Ei pysty tyydyttämään tarpeitaan. Tässä on syytä olla varovainen, emme halua, että tässä unissa kävellen luomme työttömyyttä. Thank you, Mrs. Kappel, woman. Kiitoksia seuraavana edustaja Kappel, yksi minuutti. Thank you. Kiitoksia rouva puhemies. Sininen talous kattaa kaikki talouden alat, jotka liittyvät mereen ja merialueisiin. Maan ja meren välinen rajanveto on kuitenkin hyvin tärkeä. 3-5 prosenttia eurooppalaisista BKTstä syntyy sinisessä taloudessa, 5 miljoonaa työpaikkaa löytyy ja lisäarvoa syntyy noin 450 miljoonaa euroa. Mietinnössä korostetaan meren ja maan vuorovaikutusta todeten, että tietoja pitää yhdistää näistä alueista ja meidän täytyy kestävältä pohjalta toimia sekä maalla että merellä ja katsotaan myöskin uusien teknologioiden merkitystä. Viittaan tässä tutkimukseen ja innovointiin. Ja sitten vielä neljäs asia, eli investointitoiminta. Mietinnössä kritisoidaan sitä, että Horisontti 2020 hankkeesta ollaan säästämässä. Siitä on vain haittaa siniselle taloudelle – tässä täytyy korjaavia toimenpiteitä ottaa käyttöön, jotta sinistä taloutta voidaan tukea. Kiitoksia. Kiitoksia arvon kollegat. Seuraavana puheenvuoro komission jäsenelle Timmermansille. Olkaa hyvä. President. Um, I would like to thank... Kiitos kun puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä, vaikka hän nyt paikalla ole. Ja myös sitten jäseniä tästä hyvin kattavasta ja tervetulleesta mietinnöstä, joka huomioi myös kalatalousvaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan ajatukset ja lausunnot. On tärkeää pitää tätä esillä. Me tunnustamme, että sinisellä tarolla on valtavasti potentiaalilla työpaikkoja kasvua ja me korostetaan myös, että unionin jäsenvaltiot on toimittava, jotta potentiaalia saadaan käyttöön. Mietintö korostaa myös sitä, että kestävyys on oltava täysimittaisesti lähestymistavassa mukana ja voi vahvistaa, että komissio voi olla aivan samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Meidän täytyy todellakin suojella, säilyttää rannikko- ja meriympäristöjä, luonnon monimuotoisuutta, kestävyyttä ja tuottavuutta. Niin, että ne olivat, meret olivat vapaita pilaantumisesta ja saasteista, noudattaa myös saastuttaja maksaa periaatetta ja täytyy ryhtyä kuritoimenpiteisiin käyttää tutkimusta, innovaatiota, jotta voidaan päästä tavoitteisiin yhdessä isänvaltioiden tuen kanssa. Ja me mietimme myös innovaation tukemista myös perinteisemmillä aloilla. Mitä tulee tietoihin merialueesta, niin me tarvitsemme myös lisää työtä foorumissa, jotta saadaan työpaikkoja ja innovointia aikaan. Huomioidaan kaikki eri alat, mukaan lukien nykyisetkin alat. Esimerkiksi on kaksi erityistä artiklaa meidän asetuksessamme kalataloutta varten, joka korostaa kalatalouden kestävyyttä myös vesiviljelijöitä. Ja horisontti 20-80kin on tukea löydettävissä tätä tutkimusta varten ainakin perinteisimmillä aloilla. Lisäksi Esirissä on tarjolla mahdollisuuksia eri hankkeita varten, jos riski on korkeampi. Olen iloinen siitä, että mietintö peräkuuluttaa myös kunnon arviointia sinisen talouden koosta ja rahoitustarpeista. Me työstämme jo tätä aihetta. Me olemme jo arvioita esittäneet alustavasti sinisen talouden koosta. Me aiomme tilastotieteilijöiden kanssa tätä työtä jatkaa niin, että mukana on myös taloustieteilijöitä. Me tarvitsemme kunnon tilastotietoja, jotta voidaan mitata myös edistystä sinisessä taloudessa ja viedä sitä eteenpäin. Niin ikämme työstämme joitakin muitakin kohtia mietinnössä, esimerkiksi miten voitaisiin taitokuilua kuroa umpeen ja katsoa, miten asia voidaan puuttua ensi vuonna. Katsoa myös, miten voitaisiin tietofoorumi luoda, jonne voidaan kerätä helpommin tarjolle tietoa merialueista. Olen aivan samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme yhtäläiset toimintaedellytykset maailman mittakaavassa, jotta EUn asema olisi johtoasemassa kestävässä sinisessä laudessa. Minä olen käynnistänyt julkisen kuulemisen meidän tarpeistamme kohentaa valtameritten hallintaan, että voidaan kestävällä pohjalla käyttää valtamerien voimavaroja ja taata yhtäläiset toimintaedellytykset. Minä rohkaisen teitä osallistumaan tähän kuulemiseen. Lopuksi, rouva puhemies, toteaisin, että komissio on kiitollinen mietinnöstä ja odottaa mielenkiinnolla heistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, että voidaan hyödyntää täysimittaisesti sinisen talouden potentiaali. Kiitokset arvoisa komission jäsen. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan mietinnöstä huomenna.